mukaisesti ja tämä prosessi saatetaan sääntöjen mukaisesti päätökseen. GUE NGL-ryhmä on ilmoittanut, että Helmut Scholz tulisi nimetä Mikael Gustafssonin tilalle euro-latinalaisen Amerikan valtuuskunnan jäseneksi. Onko tähän liittyen mitään huomautettavaa? Ei näytä olevan, joten edustaja Scholz on tullut täten nimetyksi. Jurin valiokunta on ilmoittanut korjauksesta